Irakin tasavallan edustajanhuoneen ensimmäinen varapuhemies. Mä haluan mainita tässä, että kuinka Irakissa on edistytty turvallisuuskysymyksissä ja lakiasioissa. Se on hyvä osoitus ja todiste siitä, kun käytiin ö, provinsseissa vaalit, vaan viime, maa, viime tammikuussa aluevaalit. Ja toivomme, että Irakissa päästään nopeasti suurista vaikeuksista yli, ja jotta tämä maa selviäisi siitä vaikeasta tilanteesta, jossa se on elänyt vuosikausia. Tämä parlamentti ja EU ovat aina tukemassa Irakia, jotta voisimme auttaa heitä vahvistamaan rauhaa, demokratiaa ja maan vakaata tilannetta, jota koko johon koko Irakin maa ja kansakunta pyrkivät, ja se on heidän oikeutettu oikeus. Toivon, että tämä tapaaminen täällä parlamentissa on teille hyödyllinen, ja että teidän keskustelunne edustajien kanssa tulee vahvistamaan vielä enemmän niitä siteitä, jotka sitovat meidän parlamenttia toisimme. ahora. No niin, nyt siirrymme toisen käsittelyyn määräenemmistöllä neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteistä säännöistä. Meillä on